Guillermo Farinas is... Guillermo Farinas on riippumaton toimittaja ja poliittinen toisinajattelija, joka oli valmis, valmis uhraamaan ja riskeeraamaan oman henkensä ja terveytensä painostaakseen Kuuban muutoksiin. Hän oli nälkälakossa, protestoi Kuuban mielipiteen vapauden puutetta ja hän piti yllä toivoa kaikille niille, jotka uskovat ihmisoikeuksiin ja demokratiaan. Toivottavasti pystyn täällä Strasbourgissa henkilökohtaisesti ojentamaan hänelle palkinnon joulukuussa. Se olisi erittäin hiero hetki Euroopan parlamentille ja kaikille kuubalaisille mielipidevangeille. Vilpittömästi toivon, että yhdessä Guillermo Farinaksen ja muiden vuoden 2005 Damas de Blanca voittajien kanssa. Toivottavasti hekin pääsevät tänne noutamaan tämän palkinnon henkilökohtaisesti. Kaikki ehdokkaat olivat erinomaisia, kun ajatellaan, mitä mieltä olemme ihmisoikeuksista ja niiden puolustamisesta ympäri maailmaa. Eli voimme onnitella heitä kaikkia, mutta meidän piti tehdä valinta joten haluaisin vielä korostaa, että meillä on paljon voittajia ympäri maailmaa ja me tuemme heitä kaikkia. Toivotkaamme tämä vielä kerran. Kiitos. Morning, colleagues. First. Huomenta, kollegat. Työjärjestyspuheenvuoro. Verge. Oui, rappel au règlement. Minä muistutan teille työjärjestyksestä, rouva puhemies. Minä, ne olosuhteet, joissa Sahrov-palkinnosta päätettiin, on todella skandaalimaista. Poliittiset valinnat painavat enemmän kuin ihmisoikeuskysymykset ja arvot. Tämä on jo kolmas kerta sen jälkeen, kun Saharov-palkinto luotiin. Minä olen ensimmäinen ilmoittamassa, paljastamassa tätä äh, tätä tapaa, jolla ihmisoikeuksia loukataan Kuubassa, mutta enää olen aina taistellut ihmisoikeuksien puolesta, olivatpa ne missä tahansa, miten tahansa uhattuina. Mutta mielestäni kolmas kerta jo 20 vuoden sisällä, sen jälkeen kun Sahropalkinto on ollut olemassa, kolmas kerta Kuuballe on vähän liikaa. Kyllä tämä on selvä poliittinen viesti, joka täältä lähtee. Ja se eh, kyllä alentaa Sahropalkinnon arvoa. Sen takia minä pyydän, sen takia minä pyydän, pyydän, että Saharov-palkintoa ei päätet, siitä ei päätettäisi puheenjohtajakokouksissa, vaan että kaikki Euroopan parlamentin jäsenet saisivat äänestää siitä ja sen luovuttamisesta. Colleagues, I am informed... Kollegat, olen saanut kuulla, että asiasta on käyty syvällistä keskustelua puheenjohtajakokouksessa tänä aamuna.